Good afternoon. The sitting is... Hyvää iltapäivää. Istunto jatkuu. Eilisen kokouksen pöytäkirjat ja tekstit, jotka on hyväksytty, on käytettävissä. Onko teillä kommentteja? Ilmeisesti ei joten pöytäkirjat on näin hyväksytty. And the next item. Seuraava esityslistan kohta on keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista koskevista tapauksista. Ensimmäisenä kohtana Irak, erityisesti kuolemanrangaistus, mukaan lukien Tarik Asisin tapaus ja hyökkäykset kristittyjä yhteisöjä vastaan. Ensimmäinen puhuja on valmistelijana edustaja Belder. Kolme ja puoli minuuttia. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer commissaris, geachte collega's. Kiitos paljon, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Christenen. De foto bij het artikel. Me olemme saaneet lukea hyökkäyksestä kristillisiä vastaan vastaan Irakissa ja siellä nähtiin kuvia Bagdadista, pääkaupungista, jossa perhe haki turvaa kirkosta. Sen jälkeen kun islamilaiset terroristit olivat lähteneet hyökkäämään kristittyjen taloja vastaan Bagdadissa. Tämä järkyttävä verilöyly 31. lokakuuta A Lady of Salvation kirkossa Bagdadissa ei ollut yksittäistapaus. Kristitty vähemmistö tässä maassa on joutunut jo vuosien ajan sorron kohteeksi. Tämä nähdään, jos katsotaan, miten paljon maasta on kristittyjä muuttanut vuoden 2003 jälkeen. 250 000 ja nyt enää 350 000. Noin 150 000 näistä ihmisistä on sisäisesti siirtymään joutuneita. Ja ne rohkeat ihmiset, jotka jäävät sinne mitä he voivat nyt odottaa tukena Euroopalta? Kyse on kristitystä vähemmistöstä maasta, mutta maassa on pitkät perinteet. Kyse on yhdestä vanhimmista uskonnollisista ryhmistä maailmassa. Meidän pitää tukea Irakin kristittyjä, jotka ovat siirtyneet kurdialueelle, ja auttaa heitä löytämään uuden alun maassaan. Sama koskee nimen lähellä olevia kristittyjä yksi, yhteisöjä. Meidän pitää auttaa heitä, opis, nuoria opiskelemaan, perustamaan yrityksiä. Ja kristittyjen yhteisöjen pitää saada tieto siitä, että Irakin hallitus ei enää laita Irakin kansalaisten henkilöllisyys todistukseen merkintää siitä, mihin uskonnolliseen ryhmään kuuluu. Tämä suojelisi kristittyjä. Se, että maassa merkitään uskonto henkilöllisyystodistukseen, johtaa siihen, että ihmisiä voidaan syrjiä uskonnon perusteella. Parlamentin tasolla kehottaisin Irakin valtuuskuntaa ja erityisesti Irakin parlamentin viite kristittyä jäsentä tukemaan kristittyjä – Irakissa näinä hankalina aikoina. Kaikki yhteydet Euroopan ja Irakin välillä on hoidettava tätä periaatetta kunnioittaneen Neuvosto ei ole täällä paikalla, mutta luotan siihen, että neuvosto ja komissio tekevät kaikkensa, jotta tämä viesti viedään Irakin viranomaisille ja sallitaan kristittyjen vähemmistöjen elää tässä maassa. Mrs. De Kaiser. Kiitos oikein paljon, edustaja De Kaiser. Neljä puoli minuuttia. Madame la Présidente. Rouva puhemies, jo Irakin sodan käynnistymisen jälkeen sen sijaan, että tämä maa olisi vapautunut sotilasdiktatuurista, vajoaa yhä pahempaan väkivaltaan. Tämä Saddam Husseinin hirt välttämisnäytelmä ei ollut missään nimessä mikään keino vähentämään tätä väkivaltaa. Päinvastoin se vain kärjisti tilannetta ja jännitys on kiristynyt siellä sen jälkeen yhä enemmän ja enemmän. Te tiedätte, että EU taistelee kuolemanrangaistusta vastaan ja se taistelee sitke, sitkeästi tai jatkuvasti sitä vastaan. Euroopassa on kuolemanrangaistus rangaistus poistettu. Ja se merkitsi suurta harppausta eteenpäin koko ihmiskunnan kehityshistoriassa. Sen takia ajatuskin mahdollisesta kuolemanrangaistuksesta hirttämällä Tarik Asisin tapauksessa, joka oli Saddam Husseinin yksi läheisimmistä avustajista, vaikuttaa meistä kuitenkin ihmisarvoa alentavalta. Ei se johdu Tarik Asisin henkilöstä, minä tunsin hänet aika hyvin. Hän oli merkittävä persoona, hän oli huomattava henkilö, joka valitettavasti lähti mukaan tähän totalitaarisen järjestelmän laivaan. Minä sanon tämän ihan henkilökohtaisesti omissa nimissäni. Hän äh, viime äh, tämän järjestelmän viimeisin aikoina hän näki suunnattomasti henkilökohtaisesti vaivaa, jotta järjestelmä olisi saatu muutettua, mutta emme me halua huomispäivänä meidän nähdä TV-uutisissamme Tarik Asisin hirttämisen symbolina Irakin vapautumisesta. Sen takia minä pyydän, että kollegat äänestäisivät tästä päätöslauselmasta, jossa yksi osa on myös varattu kristittyjen vainoa vastaan Irakissa, jota, jonka minä tuomitsen juuri tyrkästi. Kiitos edustaja Jäättemäki. Minuutti. Death penalty Kiitos. Kolman rikko oikeutta elämään, joka on yleisissä ihmisoikeuksissa mukana. Siinä todella kielletään ihmisoikeudet. Kuitenkin vuonna 2009 18 maata on toimeenpannut kuolemantuomion Irakissa, on teloitettu yli 120 Iranissa – 388. Yhdysvalloissa, Kiinassa. Ja listaa voidaan jatkaa. Maat, jotka käyttävät kuolemantuomiota, sanovat, että ihmisiä teloitetaan oikeuden nimissä. Kuolemantuomio ei liity oikeuteen kuitenkaan millään tapaa. Euroopan unioni on sitoutunut voimakkaasti siihen, että poistetaan kuolemantuomio kaikkialta – ja pyritään saamaan kaikki hyväksymään maailmanlaajuisesti tämä periaate. Tämä päätöslauselma on tärkeä muistutus siitä, että meidän on jatkettava taistelua kuolemantuomiota vastaan. Me vetoamme Irakin hallitukseen, että kuolemantuomiosta luovutaan. Kiitos. Van Dalen for one minute. Edustaja Van Dalen, minuutti. Voorzitter, donkere wolken van moslimextremisme... Puhemies islamilainen, islamilaiset ääriilmiöt leviävät kautta maailman, kuten myöskin esimerkiksi Pakistaniin, ja sieltä presidentti Habib tosi, että hänen, hänen maansa ei enää ole turvallinen. Täytyy maa, vaihtaa maata. Kristityt ovat myöskin poistumassa maasta, ovat tämän ekstremismin uhureiksi entistä enemmän joutumassa. Siellä pyritään karkottamaan tällainen uskonnollinen yhteisö, joka on sieltä ollut kauemmin kuin ekstremistit konsanaan itse. Näin näin tarvitaan voima, toimenpiteitä, jotta myöskin kaikki uskonto- ja lahkot, uskontoryhmät ja lahkot voisivat siellä harjoittaa uskontoaan. <clears throat> On tärkeää vahvistaa maltillisten ryhmittymien asemaa Irakissa, mitä kautta voidaan sitten taata <clears throat> myöskin varmistaa sitten, ettei siellä joku ääriilmiöt sitten sulle kristittyjen ovia kokonaan. de Groene Eva. Kiitos puheenjohtaja. Vihreät niin ikään kannattavat päätöslausaman kahta avainkohtaa. Meidän pitää purkaa tuo, tuo kuolemantuomiot ja estää Tarik Asisin teloittaminen. Kaikkien toisekseen pitää Irakissa voida sallia harjoittaa usko, uskontoaan. Jos sitä pyritään rajoittamaan, se on tuomittavaa olemme tästä kaikista yhtä mieltä, mutta päätöslausumasta kuitenkin puuttuu tiettyjä seikkoja. Parlamentti esimerkiksi puhuu eh, muista ihmisoikeusrikkomuksista Irakissa. Eh, mehän olemme oikeastaan Euroopan unionin jäsenmaina olleet osittain vastuullisia eh, näistä tapahtumista. Ulkomaalaiset sotajoukot ovat, sotilasjoukot ovat sallineet ihmisten kiduttamisen ja vangitsemisen esimerkiksi taanoiset Wikileaksin äh, vuodot ja Englannin äh, valtion toiminta ovat vahvistaneet nämä loukkaukset. Näin ollen on syytä kaikin tavoin tuomia, tuomita äh, amerikkalaisten ja englantilaisten joukkojen sallimat väkivallan teot. <clears throat> esimerkiksi syytteet äh, laittamista sieppauksista, väärinkäytöksistä ja murhista. Äh, e- ei ole selkeitä äh, tutkimuksiakaan, mikä, mitä olisi myöskin päätöslauselmassa pitänyt peräänkuuluttaa. <clears throat> Iso-Britannian käynnistämät tutkimukset ansaitsevat täyden tukemme. Ja ihmiset, jotka syyllistyvät väärintekoihin, ansaitsevat tuomiston käsittelyyn. Please. Edustaja eh, Kiitos paljon, rouva puhemies. Uskon, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä. Eh, eh, että tämä Tarek Asisin mahdollinen kuolemanrangaistus on todella traaginen farsi. Tällainen tuomio voisi... Hän on saanut jo lähestulkoon oman rangaistuksensa 22 vuoden vankeudesta, mutta mehän tiedämme, että Irakissa on ollut jo 1900 kuoleman rangaistustuomiota täysin mielivaltaisten, mielivaltaisesti tehtyjen oikeudenpäätösten mukaisesti. Me olemme varmasti samaa mieltä siitä, että että me tuomitsemme terrorismin, mutta samalla emme saa tuomita väkivaltaa, jota harjoitetaan kristittyjen yhteisöjä vastaan. Eikä saa tehdä sy- syytöksiä, yleille mitään perusteita. Eikä saa synnyttää täysin laittomia kiistakysymyksiä, riitakysymyksiä. Sen takia minun ryhmäni on laatinut oman päätöslauselman. Kiitos edustaja Legrip. Merci, madame euh, le président. Kiitos rouva puhemies. Minä haluaisin tässä keskustelussa Irakista, kuolemanrangaistuksesta, Tarik Asisista ja Irakin kristittyjen tilanteesta ottaa esille sen asian, että EPP vastustaa kuolemanrangaistusta totaalisesti, mutta minä haluaisin kuitenkin vaatia ja peräänkuuluttaa sitä, kuinka närkästyneitä ryhmässä olemme siitä, miten on brutaalisti kohdeltu Irakin äh, kristittyjä. Me olemme järkyttyneitä siitä tavasta, miten kristittyjä on siellä jopa murhattu, kuinka väkivaltaisella tavalla heitä kohdellaan. Äh, Bagdadin <clears throat> katedraalissa on otettu panttivankeja ja sen seurauksena 58 ihmistä menetti henkensä. Me ilmaisemme solidaarisumme, solidaarisuutemme uhrien omaisille ja perheille. Me haluamme vedota Irakin viranomaisiin, jotta he tekisivät kaikkensa taatakseen kristittyjen turvallisuuden ja integriteetin, turvata uskonto uskontojen harjoittamispaikkoja, kaikkia paikkoja, kaikkia niitä paikkoja, uskonnollisia paikkoja, kaikkia uskonnollisia vähentöjä Irakissa ja tehdä työtä sillä tavalla, että väkivaltaa, sisäistä väkivaltaa voitaisiin vähentää. Tässä on todella kysymys rauhasta ja kansallisesta sovinnosta tässä maassa ja siitä, että puolustamme meidän keskeisiä arvojamme vapautta ja suvaitsevaisuutta. Sitten sitten puhujat poliittisten ryhmien nimissä. Ensin edustaja Mauro, EPP-ryhmän nimissä. Yksi minuutti. Grazie, presidente. La condanna morte di Tarek. Kiitoksia, puhemies kristittyjen ja vainon ja kuolemanrangaistuksen tuomitseminen ovat tietysti aivan eri asioita, mutta tässä yhteydessä on hyvä tietysti niputtaa ne yhteen, koska oike, mitä, me, mitä me haluamme on oikeudenmukaisuutta Irakiin kristittyjen vangitseminen ja, ja, ja muiden valtaan pyrkijöiden toimet näitä kristittyjä ryhmiä vastaan ovat tietysti tuomitteja, koska he eivät ansaitse tätä prosessia, jota meneillään. Mitä sitten tulee kuolemaan tuo, tarkasin sinne kuoleman tuomioon, hän, miettämään miehen ei tulisi kuolla. Meidän pitää tämän, tätä korostaa päätöslauselmassa, jos haluamme tämän tuomion perua Iranin ja Irakin äh, äh, tulisi oivaltaa, että äh, meillä on selkeät ehdot taloudellisiin sopimuksiin, ja ne, jotka edellyttävät nimenomaan ihmisoikeuksien kunnioittamista myöskin kristittyjen parissa. Kiitos. sed ryhmän nimessä edustaja Gomez. Irakissa irakilaiset kärsivät ja ovat kärsineet, ovat kärsineet saadaan Husseinin hallinnosta – ja vuoden 2003 jälkeen ulkomaisen miehittäjävaltion hallinnosta ovat kärsineet. Ja, mutta kristityt ovat kärsineet viime aikoina äh, ihmisoikeusten rikkomuksista tässä mielessä. Ja aivan erityisen tärkeää on se, että presidentti sanoi, että hän kieltäytyi allekirjoittamasta Tarek Asisin kuolemanrangaistusta ja sen täytäntöönpanoa. Irakin presidentti sanoi, että se on täysin ihmisarvon vastaista. Sen takia tässä parlamentissa, koska mehän vastustamme kuolemanrangaistusta, oli kyse kenestä tahansa, sitä ei saa soveltaa, sitä ei saa täytäntöönpanna kenenkään kohdalla. Kuoleman rikasisia vastaan pitäisi saada hylättyä. Ei ainoastaan sen takia, että hän on kristitty, vaan aivan yleisessä mielessä – pitäisi hylätä kaikki, myös kaikki hyökkäykset pitäisi tuomita, joita on suunnattu kristityön yhteisöä vastaan Irakissa. Ja irakilaisten irakilaiset, jos, keskä tietä, jos, jos ketkä tietävät, mitkä ovat heidän etunsa, he tietävät, kuinka paljon he ovat kärsineet väkivallasta, terrorismista, olipa kyse sitten sunniryhmistä tai shia-ryhmistä, he kaikki ovat kärsineet. On erittäin tärkeää, että me EU-ssa voimme keskustella tästä kysymyksestä ja kumota kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano. Kiitos. Joudun nyt muistuttamaan teitä kollegoita siitä, että on pidettävä kiinni puheajasta. Tämä on kaikille varmasti tärkeä aihe, mutta pyydän kunnioittamaan puheaikaa. Alderyhmän nimissä edustaja Schaake puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, äh, kollegat Eh, eh, eh, Irakissa kuolemantuomio peruttiin sitten miehityksen jälkeen. Se otettiin 2004 jälkeen jälleen käyttöön. Useita on tuomittu sen jälkeen ja monet myöskin, monia myöskin teloitettu. Tämä ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kaikkien maiden vakaan tulevaisuuden kannalta elintärkeää, myös Irakin. Tässä ei pidä vanha Poliitikot eivät ole mikään poikkeus. Esimerkiksi jos ajatellaan Irakin ihmisoikeusloukkauksia, esiin Sanama Husseinin perintöä, se tietysti ovat syyllistyneet hirvittäviin rikoksuuksiin. Heidän rikostensa jäljeltä on varmistettava vakaamman tulevaisuuden takia myöskin sitten suvaitsevat ja sovittelun olot. <clears throat> Kaikki tällaiset rangaistukset pitää tietysti poistaa. Yhdysvallat, Kiina, Irak ovat kaikki samalla viivalla. <clears throat> Me emme halua kiistää ihmisiltä äärimmäistä oikeutta, oikeutta elämään rangaistuksen muotona presidentti on sanonut, että ei hän aio allekirjoittaa tätä teloituspäätöstä, mikä on tietysti tervetullut pitäisi kuulua kaikkeen yhte- yhteiskunnan peruslain kunnioitukseen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että me EU on valmis auttamaan Irakin valtiota kehittymään tähän suuntaan niin, että ihmisoikeuksien rikkojat sitten saatetaan myöskin edesvastuuseen. Irakin rauha on hyvin hatara ja tämä, tämä teloitus saattaa e-, e-, entisestään sitä järkyttää mitä tulee kansalaisoikeuksiin ja yhteiskunnallisiin oikeuksiin, ihmisoikeuksien perusvapauksiin ja siihen, niihin liittyviin sopimuksiin, Iranin, Irakin mukaan tulo näihin sopimuksiin olisi tai paremmasta tulevaisuudesta. Kiitos edustaja Kovan. Käsittääkseni hän ei ole nyt salissa, joten seuraava puhuja on edustaja Versia Kue ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Merci. Kiitos, rouva puhemies. Minun ryhmäni GUE ei halua allekirjoittaa tätä yhteistä päätöslauselmaa eikä myöskään Tiibet-päätöslauselmaa. Nämä torstai-iltapäivän istunnot tulevat yhä surrealistisemmiksi tässä salissa. Sekä täällä on sali ammottaa tyhjyyttään ja myös aiheet ovat sen kaltaisia, että niistä voitaisiin keskustella paljon paremmin muualla. Monet täällä täällä otetaan esille joku maa, joku aihe, mutta ne kyllä menevät vastaan sitä universaalia näkemystä, joka meillä on ihmisoikeuksista ja joka on mainittu myös kansainvälisissä teksteissä, joita me haluamme puolustaa. Mutta tämä välillä kyllä haittaa EUn uskottavuutta. Se vahingoittaa EUn uskottavuutta, jos sanotaan, että eurooppalaisilla on länsimainen näkemys ihmisoikeuksista ja tässä halutaan jälleen kerran viedä läpi länsimainen näkemys ja juurruttaa se väkivalloin muualle. Tarik Asisin kuolemanrangaistus on yksi esimerkki tästä, ja ne teloitukset, jotka ovat hyvin lukuisia Irakissa, mutta ne koskettavat valitettavasti myös lapsia ja naisia. Minä olisin halunnut, että me olisimme tuoneet esille, olisimme samalla tavoin kertoneet niistä tuhansista ihmisistä, jotka ovat vangittuina ilman oikeudenkäyntiä, ilman syytöksiä, ja joutuvat kidutuksen kohteeksi. Meidän olisi pitänyt paljastaa ne irakilaisten kärsimät kidutukset kaikkien miehitysvoimien toimesta. Meillä on myös lapsisotilaita, joista pitäisi puhua täällä, erityisesti tänä kansainvälisenä päivänä, jolloin puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Naiset ovat väkivallan uhreja myös Irakissa tässä konfliktissa. Meidän pitäisi myös paljastaa kertoa siitä, miten Yhdysvalloissa on, mm, on ei, enää, <clears throat> ei enää puhuta tästä, näistä kyseisistä vankileireistä. GUE-ryhmä ei tule ottamaan kantaa tähän päätöslauselmaan, eikä se tule myöskään ottamaan kantaa Tiibet-päätöslauselmaan. Thank you. Uh, Kiitos. Edustaja Abemaja sitoutumaton puolitoista minuuttia. Thank you, Frau Kiitos puhemies. 10. marraskuuta tapettiin katedraalissa viisi ihmistä ja hyökkäys katedraalin päivää aikaisemmin johti siihen, että monia pidettiin panttivankeina, monia tapettiin. Tuhansit kristityt ovat paineet Irakista. Tämä luo ikävän kuvan kristittyjen tilanteesta ei ainoastaan Irakissa, vaan koko tällä alueella. Kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan tämä on trendi, ei missä tahansa alueella, vaan Euroopan unionin rajoilla, Egyptissä ja Turkissa myös valitettavasti. Meidän pitää taistella kristittyjen syrjimistä vastaan. Ajatellaan vaikka Kyproksen jakoa tai sitä, miten miehitysaikana Kyproksella on tuhottu 150 kirkkoa tai miten kristityt saavat siellä pitää Jumalan palveluksessa vain kerran vuodessa. Näin ei ole siis ainoastaan EUn rajoilla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että vastustamme kristittyjen sortoa kaikkialla. Esimerkiksi niin, että otetaan tällaiset lausekkeet mukaan kansainvälisiin EUn kauppasopimuksiin. Ei voida ajatella, että toisaalta käydään kauppaa, toisaalta suvaitaan se tai suljetaan silmät siltä, että että kristittyjä sorretaan. Myöktärikäsisillä on oikeus kunnolliseen oikeudenkäyntiin. Myös tämä entinen ministeri ansaitsee reilun tuomioistuinkäsittelyn, jos tämä maa olisi demokraattinen valtio. Me emme voi tällaista hyväksyä. Meidän pitää pyrkiä EUn puolelta selkeästi toimiin. Kiitos paljon. Kiitos. Yksittäiset puhujat ensin. De Lang, yksi minuutti. Ja, dank voorzitter. In onze veilige Europese Unie... Kiitos meidän turvallisessa Euroopan unionissamme. Me eh, eh, pidämme yksityis, yksityisen asiana uskontoa ja sen harjoittamista. Eh, täytyy siis olla aika rohkea eräissä muissa maissa sitten, esimerkiksi juuri Irakissa asettua puolustamaan kristinuskoa. Näin meidän pitää tietenkin tuomita nämä hyökkäykset heitä vastaan esimerkiksi 24 lokakuuta <clears throat> Mosulissakin oli hiljattain, Mosulissa hiljattain hyökkäyksiä näitä vastaan. Äsken puhuttiin juuri Irakin kristittyjen asemasta laajemminkin. Nämä 100 000 joutuvat elämään sisäisessä maanpakolaisuudessa omassa maassaan. Tämä vaikuttaa varsinaiselta toimintastrategialta eräin osin vähemmistöjen karkottamiseksi maaksa, maasta. Ei tätä kannata ihan toimettomana sivusta seurata. Euroopan unionin pitää verota yhä heikompiin irakilaisiin viranomaisiin, että he tarttuisivat tämän toimiin, niin kuin herra Maura äsken totesi, meidän kumppanuussopimuksessamme Irakin kanssa aina silloin, kun me näitä laadimme ja neuvotellamme, silloin meidän pitäisi edellyttää tiettyjä turvallisia alueita Irakin kristityille, ja kun Irakin valtuuskunnan jäsenen aion tehdä parhaani tämän asian aikaansaamiseksi arvoisa puhemies on järkyttävää ja sietämätöntä kuinka moni viaton on jälleen joutunut kärsimään irakissa uskontonsa tähden. hyökkäykset uskonnollisia yhteisöjä vastaan ovat tuomittavia aina ja kaikkialla. oikeus kaikkien uskonnollisten ryhmien kokoontumiseen ja uskonnon harjoittamiseen on oltava ehdoton. euroopan unioni ei kanna huolta vain kristityistä. tämä uskonnon ja omantunnon vapauden tulee koskea kaikkia yhtäläisesti. tämän yleismaailmallisen ihmisoikeuden turvaaminen on myös paras tae ehkäistä konflikteja etukäteen ja myös ratkaista niitä. tämä päätöslauselma on mielestäni euroopan parlamentilta vahva tuki irakin kansalle kehotus toimia väkivaltaa ja terroria vastaan ja taistella päättäväisesti demokratian ja yleisen ihmisarvon puolesta. kiitos puhemies. Kiitos edustaja Kelam, yksi minuutti. Thank you, Madam President. More than 50 Christians have been murdered in Iraq by extremist groups Yli 50 kristittyä on yhdessä kuukaudessa saanut ääriaineisten käsissä surmansa Irakissa. Irakin uusi hallitus ei ole kyennyt takamaan turvallisuutta ja tasa-arvoisia oikeuksia kaikille uskonnollisille yhteisöille. Jos näin, vain näin toimien Bagdad pystyy saavuttamaan luottamuksen paitsi sisäisesti myöskin suhteessa esimerkiksi Euroopan unionin se, <clears throat> tilanne on yhtä hälyttävää monissa Lähi-idän maissa, joissa perinteiset kristityt vähemmistöt ovat ahtaalla. <clears throat> Irakissa ovat sisäisessä maan pakolaisuudessa. On tärkeää, että me säännöllisesti nostamme esiin uskonnonvapauden tärkeyden kansallis- keskinäisissä suhteissamme. Kiitos. Palekis Kiitos edustaja Palekis, minuutti. Pirmininkė, per pastaruosius met... Kiitos puhemies. Viime vuosina kristityt vähemmistöt ovat kärsineet sorrosta ja vainosta. Kristittyjä on peloteltu pommeilla ja tappamisilla. Kristityt pakenevat nyt Irakista ja minä haluan todella tuomita nämä ääriiskut ja haluaisin todeta, että Yhdysvaltain joukkojen läsnäolo on heikentänyt tilannetta. Heillä on oma vastuunsa. Kansallinen jako on nyt sellaisella tasolla Irakissa, että valtio on todella uhattuna. Me vetoamme Irakin hallitukseen, jotta kuolemantuomiosta luovuttaisiin kokonaan – olen iloinen siitä, että Irakin presidentti ei allekirjoita kuolemantuomiota. Kiitos, edustaja Possel, minut. Frau Präsidentin. Puhemies. Kristittyjä yhteisöjä on ollut 2000 vuotta nykyisen Irakin alueella. Nyt on skandaali, että niin sanotusti lännen välintulon jälkeen kristityt ovat uhattuna. Me emme voi sallia tällaista tilannetta. Tässä ei ole kyse yleisestä uskonnonvapaudesta. Tämä on joka tapauksessa skandaali. Olen tyytyväinen siitä, että joulukuussa Irakista tulee monia kristittyjä piispoja Strasbourgin kertomaan heidän uskonnollisten yhteisöjensä tilanteesta. Meidän on selkeästi ymmärrettävä se, että me emme voi vain toisinaan esittää jonkinlaista viestiä. Me kannamme tässä vastuuta. 80 prosenttia eurooppalaisista on kristittyjä. Totta kai tuemme uskonnonvapautta yleisesti. Mutta kuka nyt huolehtii näistä ihmisistä, jos emme me? Kyse on ihmisistä, jotka Saddam Husseinin aikoina – järkyttävinä aikoina pystyivät elämään siellä, jotka nyt odevat, ovat todella hankalassa tilanteessa. heidän elämänsä siellä on uhattuna. Euroopan parlamentin on tehtävä tässä työtään ja vetoan Lady Ashtoniin, jotta hän kertoo meille säännönmukaisesti kristittyjen asemasta maassa. Kiitos. I have a number of requests under Catch the Eye and firstly Mr. Sonic. pani przewodnicząca. Chrześcijanie... E, e, kiitos e, puhemies. Kristeen murhataan. Heitä on murhattu pitkin maailmaa, monin paikoin maailmaa, Sudanissa, Indiassa, Indonesiassa. Ja mitä sitten huomispäivänä tapahtuu, elävät he sitten joudu vainon uhreiksi. He joutuvat joka tapauksessa elämään piilossa kätkien uskonsa alueilla, joissa heidän juurensa ovat syvemmällä kuin islamin konsanaan. Mitään ei tapahdu heidän turvallisuutensa varmistamiseksi ja takaamiseksi. Heidän ainoa syntinsä on, että he pyrkivät harjoittamaan uskontoaan. Muslimifundamentalismi pyrkii raivaamaan arabikristityt kokonaan tieltään. Sitä ei missään pyhissä kirjoituksissa sallita. Missään muualla maailmassa ei vastaavasti muslimeja kohdella yhtä huonosti kuin he kohtelevat maissaan asuvia muita uskonnollisia vähemmistöjä. Islamilaisten maiden kristittyjen kysymykset on otettava merkittävästi esille näiden maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Det finns inget mer ologiskt än dödsstraffet. Ei ole mitään niin uskomatonta kuin kuolemantuomio, että sanotaan, että tapetaan joku, koska tappaminen on väärin. Sorto on uskomatonta Irakissa. Ensin Saddamin alueella sorrettiin niitä, jotka kritisoivat järjestelmää. Ja sitten voima, joka haluaa lähinnä aseellista voimaa, ei niinkään demokratiaa. Sorto jatkui niitä vastaan, jotka miehitysvaltaa kritisoivat. Ja nyt mielivalta jatkuu kristittyjä vastaan. Nyt on saatava päätöksen tämä sorto Irakissa. Meillä on tässä vastuumme. Tämä on etnistä puhdistusta. Siitä voidaan nyt puhua, kun ihmiset pakotetaan poistumaan Irakista. Meidän on huolehdittava siitä, että EU ei pakota heitä tyytymään pois EUn alueelta. Me emme saa lähettää irakilaisia takaisin varmaan kärsimykseen ja sortoon. Kiitos. Kiitos edustaja Simanski. E, zapewne intencje irackiego rządu są... Epäile, epäilemättä e, Irakin hallituksen tarkoitusperät sinällään ovat oikeita ja hyviä, mutta me te, meidän tietysti pitäisi tehdä enemmän kristittyjen tur, oikeuksien turvaamiseksi tässä maassa. Heitä sorretaan, vainotaan ja surmataan. E, Yhten, yksi tarkoitus tietysti siinä on, eli saada heidät poistumaan raivatuksi pois kokonaan maaperältä, jossa he ovat tieti ajat asuneet. Euroopan unionin tulisi selkein äänenpainoin puhua tässä asiassa, ilmaista kantansa tässä asiassa. Ei eikä suinkaan itse sensuroida tiettyjä kommenttejaan. On äh, tarpeen äh, tarkastella äh, Irakissa meneillään olevia muutoksia myönteisessä hengessä, myönteisiin silmiin, mutta tämän kuitenkin pitäisi olla punaisena lankana kaikissa, kaikkialla maailmassa tapahtuvissa diplomaattisissa toimissa, mitä, mitä Rova Astinokin pitäisi korostaa. Eli siis uskonnon rapauksen noudattaminen pitäisi olla yksi näistä perusperiaatteista. Merci. Kiitos. Kristityt ovat yksi uskonnollisen ryhmä, jota on eniten vainottu koko Lähi-idässä. Ja ääriainekset vainoavat heitä. He ovat kuulemma legitiimeisti oikeutettu kohderyhmä. Ja se on ihan yksin tyypillistä tälle alueelle. Tälle alueelle, jossa kristinusko syntyi ja jossa kristittyjen historiallinen läsnäolo on välttämätöntä tasapainon saavuttamiseksi. Bagdadin katedraalissa tapahtunut verilöyly oli vain yksi tapahtumista, jota on katsottu jo aivan liian pitkän aikaa, joka on sallittu aivan liian pitkän aikaa. EU on kaupallinen kumppani tämän alueen monien maiden kanssa. EU on toimija, sen pitäisi toimia paljon tiukemmin ja sen pitäisi ilmaista närkästyksensä ja suuttumuksensa tapahtumista. Olipa kyse minkä takaa taha, mistä syrjinnästä tahansa, sitä ei voi sietää. Demokratia ei voi voittaa tällä alueella ellei ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, uskonnonvapaus muun muassa tulisi noudatetuksi. Kiitos edustaja Silvestris. Grazie presidente da questo parlamento forte e Kiitos rouva puhemies. Tämä parlament, tämän parlamentin pitää korottaa ääntänsä kristittyjä vastaan tehtyjen hyökkäysten johdosta tämä syrjinnän historia on ollut pitkää. Se on kestänyt jo yli 2000 vuotta, jos ajatellaan ihan tarkkaan. Meidän pitäisi tukea maltillisia voimia Irakissa ja meidän pitää asiakirjoista poistaa maininta uskonto ehkä. Mutta mitä minä haluan nyt sanoa, kaikista absurdeinta, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on se, että ristihän on kristittyjen symboli, ri, risti on kristittyjen symboli, se on vapauden symboli, koska tämä äh, uskonnon pitäisi olla vapaata kaikille, mutta kirkoissa tapetaan tällä hetkellä vain sen takia, että on kristitty. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Lewandowski. Puhemies, Euroopan komissio tietysti eh, on yhtä huolestunut kuin parlamenttikin, kuten eh, näissä, näiden eh, arvon jäsenten päätöslauselma, päätös, päätöslauselmissa ihmisoikeuksien noudattamista on korostettu. Komissio on jo eh, tuominnut suorasukaisesti eh, eh, terroristi-iskut siviilien kokoontumispisteisiin, mukaan lukien kristittyjen ja muslimien rukouspaikat neuvosto on korkean edustajan varapuheenjohtaja Ashtonin suosituksesta korostanut, että Iran, Irakin uusi, uuden hallituksen tulee tuo kansalliseen sovi, sovinnon tekoon joka koskisi kaikkia irakilaisia heidän alkuperästään, uskonnostaan riippumatta erityisesti vähemmistöjen, vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen, kunnioittamisen tulee olla kärki siellä. Euroopan unioni on moneen kertaan toistuvasti äh, julkilausunut huolensa ihmisoikeuksien noudattamisesta äh, ja erityisesti kuolemanrangaistuksen soveltamisesta. Muutama päivä sitten vetosimme suoraan kiireellisesti äh, viranomaisiin, jotta jotta e- aiemman, aiemman hallitu, hallituksen, Tarik Asisin johtaman hallituksen jäseniä ei tuomittaisi kuolemaan. Me vastustamme kaikissa olosuhteissa kuolemanrangaistusta, pyrimme saamaan kuolemanrangaistuksen ajaman kuolemanrangaistusten kieltämistä, jäädyttämistä äh, ensimmäisessä vaiheessa, mitä sitten tulee Irakin kanssa kohtsillään äh, allekirjoitettavaan, toivottavasti allekirjoittavaan yhteistyösopimukseen. Nämä äh, pykälät myöskin kirjataan. Irakin ja EUn välinen yhteistyö on viime aikoina korostunut lain ja oikeuksien noudattamiseen esimerkiksi EUta on ohjattu merkittäviä merkittävästi varoja haavoittuvimpien kansanosien turvallisuuden takaamiseksi. <clears throat> Monet ihmiset joutuvat elämään sisäisessä, pakolais, sisäisessä pakolaisuudessa hyvin ahtaissa oloissa. Me pyrimme lisäämään tietoisuutta näistä, näisten haavoittuvien ryhmien tilanteesta. E, esimerkiksi kurdien asemaan, joista on kerrottu. E, siellä on paljon myöskin kristittyjä humanitaarisen avun kun on tarkoitus saavuttaa myöskin kaikki etäisimmätkin osat ja haavoittamat ryhmät. EU ei voi suosia yks, tiettyjä etnisiä tai yhteiskunnallisia ryhmiä, mutta sen voi aina auttaa kaikkein haavoittamissa asemissa, heikommassa asemissa olevia irakilaisia. Meidän ei pidä aliarvioida Irakin hallituksen edessä olevia haasteita. Ei suinkaan ole helppo tehtävä suitsia ääriaineksia turvallisuuskehitys ja ihmisoikeuksien noudattaminen kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ja äh, ovat myöskin osana Euroopan unionin äh, toimintaohjelmaa Irakin auttamiseksi, jotta saavutettaisiin edistystä kaikilla saroilla. Irakin kansa ansaitsee vähentää tämän yhtään vähempää. Kiitos komission ja sen seitsemän päätöslausemaan keskustelun. Lopuksi keskustelu on päättynyt. Äänestys järjestetään tämän keskustelun jälkeen. Seuraavana aiheena esityslistalla on Tiibet suunnitelmat kiinan kielen muuttamiseksi